Yhdysvaltain delegaation jäseneksi. Hän korvaa Janin Hennes Onko tähän huomiota joltakulta? Ei ole, joten tämä nimitys on hyväksytty. Artiklan kolme mukaan oikeusasioiden valiokunta 22.3. kokouksessa 2009 koskien Jankoslavskin eh, mandaattia. Ehdotan, että tämä mandaatti hyväksytään. Eli mandaattien vahvistaminen, onko tähän huomioita? En näe huomioita. Kollegoiden mandaatit ovat vahvistettu. Yhteispäätösmenettelyn mukaiset asiakirjat ilmoitan, että keskiviikkona Neuvoston puheenjohtaja, minä seuraavata kaksi asiakirjaa yhteispäätösmenettelystä kirjoita